joka liittyy kansainvälisen kaupan ja EUn kauppapolitiikan vaikutukseen globaaleihin arvoketjuihin. Olkaa hyvä. Kiitos rouva puhemies. Globalisoitunut talousjärjestelmämme nojautuu pirstaloitumiselle ja sille, että suurin osa tuotteistamme on seurausta sille, että on koottu tuotetta monissa paikoissa ympäri maailmaa. Joskus tämä on hyväksi, kun tulee täydentävyyttä, on innovoivia kumppanuuksia, resursseja raaka aineita pitää hakea no, kunnioittain kaikkia, mutta joskus tilanne on huono, työvoima on halpaa, sillä ei ole mitään suojelua, ympäristö tuhoutuu, on veropetoksia ja muuta. Nämä toimet, niitä korvat usein kansainväliset yritykset sopimusten tai ula aliurekoinnin myötä EU vie ja tuo globaalisti niiden palveluja ja tuotteita. Se voi ja sen pitää minusta tehdä kauppapolitiikastaan todellinen vipuvaikutus, jotta globaalista arvoketjuista tulee välineitä, jotka palvelevat kestävää kehitystä kaikille. Ja että näin ollen se antaa panoksen sille, että globalisaatio on oikeudenmukaisempi ja tasa-arvoisempi. Tällä hetkellä avoimuuden puute ja vastuuden hälventyminen koko prosessin aikana lisää hyväksikäytön riskiä että osalta sitä ei tekunta perusoikeuksia ja siinä se haittaa tai se edistää haitallista kilpailua sosiaalisesti ympäristön kannalta, mutta myös fiskaalisesti. Tämä mietintö on myös osa sellaista kontekstia, jossa Euroopan talouspolitiikkaa kohdistuu kovasti kritiikkiä kansalaisten parissa, jotka vaativat oikeudenmukaisempaa ja avoimempaa globalisaatiota. Tässä tekstissä vaaditaan siis, että komissio ryhtyy eri toimenpiteisiin, jotta globaalista arvokehitystä tulee vastuullisempia ja avoimempia. Mainitsen vain muutaman toimenpiteen, esimerkiksi sen, että osallistutaan kauppasopimuksiin, otetaan mukaan kestävän kehityksen luku, mutta myös lauseke, joka liittyy veropetosten ja verovälttelyn vastaisuuteen. Se pitää liittyä myös aloitteisiin, jotka liittyvät näihin konfliktimineraaleihin. Pitää ottaa huomioon due diligence-säännöt, OECD mukaan. Tai sitten pitää ottaa myös käyttöön tuotemerkinnät, jotka takaavat tuotantotavan niin, että se kunnioittaa kansainvälisiä työnormeja ja tai ympäristönormeja. Mainitsen esimerkiksi Italian aloitteen. Se teki sen tänään siis, mitä tulee tomaattien alkuperään. Tässä on muitakin tärkeitä asioita tässä mietinnössä tehokkuuteen, yksityisen sektorin rooli, monenvälisyys ja tuotteiden elinkaaren loppu. Tämä mietintö on pitkin neuvottelujen hedelmää. Sitten huomioon se, miten tämä globalisaatio voidaan kontrolloida. Minusta tuntuu, että olemme löytäneet hyvän tasapainon. Meillä on ollut yhteinen tavoite, jos että kaupasta tehdään kaikkien emansipaation väline. Eräs kollegamme siteri Simon Veiliä, joka sanoi, että kompromissiin etsinnän pitää viedä meidät kohti ratkaisua, joka on korkeammalla tasolla. Siinä pitää ottaa huomioon mukin kuin vain yksittäiset kannat. Mielestäni tämä mietintö valaisee tuota kaikkia. Kiitos varjostelijoille, erityisesti herra Rossille, joka on täällä paikalla. Hän on juurikin löytänyt kompromisseja, jotka tyydyttävät mitä kaikkia toivottavasti. Äänestämme tämän puolesta suurin määrin huomenna. Kiitos. Kiitokset. Catch the Eye alkaa edustaja Kelillä. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kuuntelin tarkkaan esittelijän puheenvuoroa ja pitkälti se oli järkevä ja tasapainoinen kannanotto. Intavaliokunnan jäsenenä kauppa kiinnostaa minua kovasti. Kauppa on hyvin tärkeää, koska jos tuottaa jonkun tuotteen, niin täytyyhän se myydä. Ja tietenkin, jos on Euroopan unionissa, niin kauppasuhteet maailmanlaajuisesti ovat vaikuttaneet valtavan myönteisesti talouteen kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tämä on varmasti paras esimerkki niistä. Vienti on neljän vuoden aikana kasvanut valtavasti. Kuten esittelijä mainitsi, ongelmia on ja ne pitää käsitellä pakettina kaikkien muiden ongelmien kanssa. Ratkaisu mielestäni on se, että jatketaan kauppasuhteiden kehittämistä, kauppasopimusten tekemistä, mutta ollaan sitten eturyhmiin yhteydessä, että varmistetaan, että kaikki kielteiset aspektit voidaan minimoida. Kiitos. Grazie Presidente. La politica commerciale dell'Unione Kiitoksia. EUn kauppapolitiikka on hiljattain muodostunut yhdeksi tärkeimmäksi huolenaiheeksi. Se, että sopimus esimerkiksi ei ole oikea tapa suhtautua kauppapolitiikkaan Euroopassa, on esiintynyt vastalauseita. Ja on osoittautunut, että pk-yritykset erittäin tärkeässä kun on kyse globaaleista arvoketjuista – Tämä tarkoittaa sitä, että samoja laatustandardeja ei kunnioiteta erittäin kilpailualttiilla markkinoilla. Meidän täytyy varmistaa, että pidämme kiinni perusperiaatteistamme ja kunnioitamme ympäristönormeja esimerkiksi ja myöskin työntekijöiden oikeuksia ja arvokkuutta samaan aikaan. Täytyy ottaa huomioon erityispiirteitä, niitä täytyy suojella eikä pelkästään myydä kaikkea. Kiitos puhemies. Vapaakauppasopimukset ovat romuttaneet kehittyneiden maiden taloudet ja samaan aikaan ne ovat vaikuttaneet markkinoihin voimakkaasti sen, että työntekijöitä käytetään hyväksi, joten tämä on nyt selvää, ja aika on tullut ryhtyä toimiin. Meidän pitää siis painostaa niitä valtioita, jotka tuottavat näitä tuotteita, että ensinnäkin ne, ne hyväksyvät ja ylläkyvät ILOn sopimuksen, jolla suojellaan työntekijöitä toiseksi. Pitäisi suojella ihmisoikeuksien lausekkeen myötä lisäksi tarvitaan toinen lauseke ympäristö näkökulmasta kohtia varten, eikä pitäisi siis sitä, että ty- lapsityötä tai pakkotyötä käytetään minusta. Nämä ovat tarpeellisia välineitä, jotta saadaan kansallinen kauppa uudelle uralle. Kiitos puhemies. Onnettelisin ensinnäkin esittelijää edustaja Areenaa erinomaisesta mietinnöstä on oltava avoimia. Euroopan unionilla on moraalinen vahvuus saada aikaan globaali arvoketju. Ja vain Euroopan unionilla on tämä kyky. Ja minusta se on tärkeä signaali lähettää tässäkin keskustelussa ja huomenna äänestyksessä. Korostaisin kolme, kolmea tärkeää asiaa. Ensinnäkin se, miten hyväksi käytetään monissa maissa halpaa työvoimaa, liian halpaa työvoimaa. Korostaisin myös äh, äh, veroparatiisien ja veronkierron sekä verojen välttelyn ongelmaa sekä joidenkin maiden ympäristön tuhoamista. Mehän maksamme siitä, koska Euroopan unioni on suurin lahjoittajamaa ja auttaa kehitysmaita vapakauppasopimusten kautta. Minusta tämä on kattava mietintö, tuen sitä täysin. Kiitän esittelijää. Siinä oli erittäin lyhyt menetelmä puhelistaa. Ja nyt sitten puheenvuoron saa vielä komission jäsen Arias Kanjette. Merci, madame la présidente, honorable members. Kiitos puhemies. Haluan kiittää Intavaliokuntaa ja edustaja Arenaa työstä ja ajasta, jota on, on käytetty tähän mietintöön. Komissiolla on samat kestävän kehityksen tavoitteet kuin parlamentilla ja ne ovat keskeisiä kaikissa Euroopan unionin politiikassa, kuten kauppa- ja investointipolitiikka. Yritysten yritysvastuu sekä hyvä käytän, hyvät käytänteet, eturyhmät ja yritykset tukevat sitä ja meidän on sääntelytoimin varmistettava, että tämä toimii. Yritysvastuu on vapaaehtoinen prosessi, ja yritykset ovat vastuussa niiden yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. Haluan muistuttaa, mitä toimintaa globaaleissa arvoketjuissa on tehty. Investointipolitiikassa vähän aikaa sitten kauppapoliittisissa sopimuksissa on otettu huomioon teollisuuden mukaan tuloarvoketjuihin. Komissio edistää julkisissa hankinnoissa ja teollisoikeuksissa näitä asioita. Haluamme hyviä keinoja, jotta voidaan korruptiota vähentää ja välttää ja jotta hankinnat tapahtuvat hyvin. Yritysvastuuseen ja vastuullisen yritystoimintaan, työvoimastandardeihin sekä ympäristöstandardeihin on sovellettava näitä yhteisiä riitaratkaisumenettelyjä. Ja sitten due diligence suuntaviivojen toimeenpano on hyvin tärkeää yritysten yritysvastuu epäsuorasti myös vaikuttaa ympäristösopimuksiin ja työvoimastandardeihin. Komissio kehittelee edelleen sen kauppaan liittyviä politiikkoja ja alkuvuonna asiasta onkin julkaistu tekstiä ja tulemme jatkamaan keskusteluja kahdenvälisesti ja monenvälisesti. VTO-ministerikonferenssi äh, nyt syyskuussa ja mitä tulee muihin politiikan aloihin, komissio on löytänyt moniin toimenpiteisiin liittyen maailmanlaajuisiin arvoketjuihin. Nämä auttavat kehitysmaita edistämään uudistuksia, jotta saadaan hyvää sosiaalista, ympäristöllistä ja työvoimastandardeja syntymään. Tällä annetaan pienille ja mikroyrityksille mahdollisuudet myös arvostaa, ottaa huomioon ihmisoikeudet ja muut standardit. ILO on korostanut arvoketjuissa hyviä työstandardeja, myös työterveys ja myöskin hankintaketjuissa esimerkiksi lapsityövoiman käyttö tai orjuttaminen otetaan huomioon. Me neuvottelemme nyt sitä, miten voidaan tunnustaa kolmansien maiden kanssa tuomioistuinten päätöksiä yritysvastuuta ja vastuullista yritystoimintaa edistämme monen, monin tavoin. Muun muassa 2014 direktiivi koskien yrityksiä vaatii eh, yrityksiä, joissa on yli 500 työntekijää, antamaan tietoja riskeistä, politiikoista ja asioista, jotka liittyvät eh, sosiaalisiin, ympäristöön ja eh, ihmisoikeuskysymyksiin sekä lahjontaan liittyviin asioihin. Sitten rahapesudirektiivi vuodelta 2015 ottaa käyttöön sääntöjä, jossa tilintarkastajat, kirjanpitäjät ja, ja juristit mm, äh, joutuvat noudattamaan tiettyjä sääntöjä. Kestävän kehityksen aloitteet äh, ovat sellaisia, että komissio jatkaa läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Kiitos.